olemme herra äh, äh, Tarandin äh, mietintö Euroopan parlamentin ennakkoarvosta tulosta ja menosta varahanta vuodeksi 2017. Esittelijä saa puhua nyt meille neljän minuutin ajan. Olkaapa hyvä. Kiitos, puhemies. Rahahan on tärkeä ja aika, aika rahaa. Neljä minuuttia on kullan, ovat kullan kalliita minulle. Kaikille kansalaisille ehkä ole niinkään selvää, että että, että tämä budjettiprosessi on tällaista kolmikantaa, siis budjettikomissaarit ja komissio, neuvosto ja parlamentti ja siellä sitten esittelijä navigoi näissä tässä hetteikössä siellä hyvinkin vaihtelevat tulkinnat näistä seikoista voivat sitten johtaa tiivisiin keskusteluihin, jotka kuitenkin joudutaan käymään aivan liian kovassa kiireessä joudun sanomaan tuolla esimerkiksi komissio aivan oikeutusti odottaa parlamentikin pysyvän aikataulussa. Jos tämä hyväksytään huomenna, voidaan vain todeta, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Toinen aspekti on tässä, että on koko joukko erilaisia määräyksiä, toimielinten välisiä sopimuksia, herrasmiessopimuksia, komission valistuneita arvioita ja näin poispäin, joista sitten äh, sukupolvet jo ennen meitä ovat sopineet. Ja ne tietenkin vaikuttavat meidän budjettineuvotteluimme etenemiseen syvällä tavalla, koska, äh, koska me emme voi ylittää äh, en, ennekä, emmekä alentaa näitä määrärahoja edes tapauksessa, jolloin moinen Tällainen olisi ehdottoman välttämätöntä. Tämä prosessi on, prosessissa onkin ollut tämä nimenomaan kaikkein hankalinta, nämä kirjoittamattomat säännöt. Monet lukemattomat pääjohtajat, parlamentin sihteerit, pääsihteerit, äh, erilaiset poliittiset ryhmät ja kaikkia asiantuntijat ja avustavut, avustajat, eikä vähimmässä määrin suinkaan nämä varjosittelijät ja valiokunnan puheenjohtajat. Kiitokset teille kaikille panoksesta. Olette kaikki kantaneet kortenne kekkoon. Me olemme täällä. Mietintö on valmis yleisesti ottaen ristiinkäyvät tarpeet säästöjen aikaansaamiseksi näissä ankeissa taloudellisissa tilanteissa, mutta toisaalta sitten varmistaa parlamentin toimintojen varmentaminen, varmistaminen ovat edellyttäneet usein aika tulee kevenkatkuisiakin keskusteluja ja neuvotteluja mutta tietenkin tässä budjet, budjet, budjettivaliokunnassakin demokratia, demokratia hallitsee. Minä tietysti pystyn elämään demokraattisten päätösten viitoittamalla tiellä tässä esimerkiksi kuljetuspalvelujen sisäistäminen on tietenkin ikuisena tällaisena riippakivenä ollut. Toisaalta me olemme yrittäneet saada äh, varoja äh, siirtämään sivuun, minkä merkitsi sitä, että asiaan palataan sitten syksymällä. Ja sikäli kun äh, voin päätellä eri, eri tiedoista, voiko rahoja sitä aiemmin jo vapauttaa, niin epäilen, että jos katsoo näitä budjetin liitteitä, niin sitten puhemiehistölle on annettu harkintavaltaa tässä Minun mielestäni tämä ei nyt kyllä ollenkaan sovi. Tämä on menettelytapasääntöjen äh, vastaista. Katsotaan, miten tämä saadaan sitten korjatuksi. Toivon äh, mukaan en joudu tässä sitten mitään äh, ääntäni niin korottamaan. Meidän erinomaiset käännöspalvelumme ovat aivan eri olennainen, olennainen apu meille kaikille ja tarjoavat hyvän pohjan esimerkiksi Googlen käännöskoneille joka sitten sitä pääsee rahastamaan. Verojen optimointi tietysti on olennaista ja millä tavalla voitaisiin toimielimemme, toimielimemme budjettiin antamaan sitten kantaa oman vapaaehtoisen roponsa en usko, että menisi läpi. Tällä tavalla sitten tietenkin jokainen ymmärtää, mitä veroilla saadaan aikaiseksi. Ensinnäkin tämä Lopuksi vielä nämä vihreät aloitteet koskien erilaisia investointeja ja käyttökustannuksia, vihreät hankinta, hankintaperiaatteet, polttoainetehokkaampi kuljetuspalvelu, kaikki nämä ovat saaneet sijansa tässä mietinnössä. Näin, jos ajatellaan näitä vähän valoisampia seikkoja. Vielä kerran kiitokset kaikille, jotka olette osallistuneet tähän hämmentävään, joskin kiintoisaan ja haastavaan työhön. Kiitokset. Herra Rybik, kaksi minuuttia. Ja kiitokset äh, puhemies. Äh, äh, haluan kiittää esittelijä Taranttia tästä 2017 talousarvion pohjustamisessa en on aika hyvin pyrkinyt, pystynyt saavuttamaan tasapainon eri toiveiden välillä. Ja näin saamme varmaankin sellaisen äh, talousarvion, joka myöskin äh, äh, hallituksen päämiehet tulevat hyväksymään, koska olemme kyenneet kiristämään vyötä neljällä prosentilla ja myöskin virkoja vähentämään prosentilla näin sitten veronmaksajat eivät ainakaan meidän takia, konkurssiin mene. Meillä on 20 prosentin osuus, jotka kenties luetaan hallintokustannuksiin. Me olemme todellakin 19,7 prosentilla niitä hallintokustannuksia kyenneet sopistamaan, mikä on minun mielestäni aivan erinomaisen hieno saavutus. Ja ja sitten, ja tietenkin ajatellaan turvallisuustarpeiden kiristämistä ja turvallisuuteen ohjatut varat ovat vain 0,6 prosenttia korkeampia, eli, eli tuskin inflaation tasollakin 1,4 prosenttia seuraavalle tilikaudelle on luvassa tätä nousua aika maltillista. Tämäkin minun mielestäni ja tietenkin jokaisen tulisi sitten miettiä itse tykönään henkilökohtaisia säästömahdollisuuksia. Meillä on aika paljon monta sellaista sarkaa, jossa on tietyt kattosummat ja ylärajat, eikä välttämättä aina tarvitse rahaa käyttää ihan viimeiseen senttiin asti katon Suomessa rajoissa on tietenkin hyvä, että, että, että parlamentissa jokaisen jäsenen vastuu on tietenkin merkittävä ja näkyvä. Jokainen voi kantaa kortensa kekoon ja tämä on erittäin, erittäin myönteistä minun mielestäni kaiken tavoin. Kiitoksia. Kiitoksia, Denao. Denao minuutti. Arvoisa puhemies, minä haluaisin myös kiittää edustaja Tarandia siitä, että hän on kuunnellut varjoesittelijöitä. Meillä on ollut tässä kiire ja nyt Brysselin iskujen luoma ilmapiiri on johtanut siihen, että ennakkoarvio vuodelle 2017 on mielestäni nyt tasapainoinen. Tämä ei ole aina mikään joukkoja houkutteleva aihe, mutta kuitenkin kyse on EUn toimielimen talousarviosta. Voimme onnitella itseämme siitä, että noin neljällä prosentilla voidaan tiettyjä menoja lisätä. Tämä liittyy muun muassa elinkustannusten nousuun sekä iirin kielen lisäämisestä, tulkkauksen ja kääntämisen lisäämisestä. Tässä pitää erottaa toisistaan investoinnit ja perustoiminta. Talousarvio ei ole näkyvä, jos näitä kahta ei eroteta toisistaan. On tietty perustoiminta, jota täytyy seurata tiiviisti, mutta sitten on nämä muut asiat. Ja tälle erotukselle meidän täytyy jatkossa talousarvio perustaa. Kiitos. Turvals kaksi minuuttia. Turvals. Thank you, Madam Chair. Kiitos, puhemies. Seuraavaksi kiitän esittelijää, ystävääni Inred Tarandia, parlamentin ennakkotalousarvio varanhoitovuodeksi 2017 sinänsä on kiinnostavaa se, onko se ollut avointa. Ainakin sen olisi pitänyt olla. Me usein ajattelemme, että politiikka ja varsinkin varainhoito tulee pitää avoimena, ainakin me näin sanomme kotosalla. Totuus on se, että parlamentin talousarvio ei kyllä tällaisenaan ole hyväksyttävissä, koska rakenteellisia ongelmia on paljon investointien ja nykyisten kulujen välistä tietoa ei ole kunnolla välitetty eikä valvota kunnolla sitä, minkä, miten eri budjettilinjoja käytetään toisin kuin perin oli tarkoitus. Tämä on jo käynyt ilmi 1494 asian yhteydessä ja neli, tästä on kyllä jo, jo hullujen laiva teoskin ö, julkaistu ö, pitkät ajat sitten. Eli pidetäänkö meitä nyt ö, vain sinänsä hupsuina, joille välitetään vain osa tietoa me, kuulummeko me tähän laivan johtohenkilökuntaan, joka saa tietää siitä, miten vaarallisilla vesillä pitäisi navigoida. Tämä on suuri huoli Euroopan unionissa ja parlamentissa ja tätä epäluottamusta pitäisi pystyä korjaamaan ja pyydämme enemmän avoimuutta todellakin varsinkin lopullisessa äänestyksessä lokakuussa. Äh, sitten puolitoista minuuttia Arvoisa puhemies, minäkin haluaisin kiittää esittelijän tekemästä työstä, joka ei ollut suinkaan helppo. Tällä talousarviolla ja sen valmistelulla on kolme vaatimusta. Ensinnäkin on turvattava eurooppalainen demokratia – sitten on voitava vastata turvallisuusongelmiin ja erityisesti kolmantena on toimittava esimerkkeinä. Nyt kun puhun esimerkkinä toimimisesta, niin olisimme mielestäni voineet olla siinä parempiakin. Nimittäin osa menoista ei ole kovin hyödyllisiä, erityisesti ajattelen toimiston, eh, parlamentin toimistotilojen uudistamista tai tiettyjä menoja, jotka liittyvät parlamentin jäsenten kulkemiseen. Tärkeää on kuitenkin se, miten voidaan vahvistaa lainsäädäntöä valtaa Euroopan parlamentissa sekä vahvistaa eurooppalaista demokratiaa. Ja on myönnettävä, että en oikein ymmärrä leikkauksia, jotka on tehty käännöskuluista, kun kerran meidän tiimissämme yksimielisesti haluttiin pitää kiinni noista määrärahoista. Mielestäni tämä tässä mietinnössä olisi pitänyt olla mukana viittomakielen tulkkaus ja toivottavasti se saadaan aikaiseksi hyvin pian. Kiitos. Kiitokset tästä herra Fernandes. Äh, puolitoista minuuttia. Muito obrigado, senhora Presidente. Eu queria saudar o relator, realçar o... Kiitos äh, puhemies. Minäkin yhdyn niihin, jotka ovat kiittäneet äh, esittelijää. Tässä on kova, tämän kovan työn takana ollut, ja me tulemme tätä mietintöä, äh, mietinnön puolesta äänestämään. Äh, Un äh, budjetti on tällainen investointibudjetti, josta 6 prosenttia menee vain tällaisiin hallinnollisiin kustannuksiin, muut muut, muut, muu menee erilaisiin investointeihin. Meidän parlamenttimme osuus näistä hallinnokuluista on taas noin, noin viidennes, ja me kumminkin vastaamme laadukkaasta reilusta lainsäädännöstä. Ja sen toteuttamiseksi tietenkin tarvitsemme väkeä ja tekniikkaa riittävän määrän. Tietenkin tämä moni, monikielisyys on niin ikään haasteena. Turvallisuutta tarvitaan niille, jotka täällä työtänsä tekevät. Me tarvitsemme erilaisia järjestelmiä sitten estämään hyökkäykset tässäkin talossa ja muualla Tarvitsemme tietenkin äh, tiukan budjetin, mutta sen on oltava tehokas ja sen on taattava riittävät varat siihen sille työlle, mitä me teemme, että me pystymme todellakin sitten vastaamaan ajan haasteisiin. Ja mehän äh, äh, täällä joudumme päivittäin näin tekemään, niinpä kehotankin, että äänestätte tämän mietinnön puolesta. Ei se mikään ihanen, ihantelin ole, mutta siinä on saavutettu paras mahdollinen tulos, mitä tulee säästöihin ja sitten sitä toisaalta se olos, olos, olosuhteiden parantamiseen ja pääsihteiden ehdotuksen parantamiseen. Kiitoksia. Sitten minuutti, Kiitos puhemies. Haluaisin keskittyä muutamiin asioihin tässä talousarvio e- ennakkoarviossa ja haluaisin myös kiittää esittelijää ja kaikkia, jotka ovat tässä työssä olleet mukana. Työ, jota valiokunnassa ryhmät ovat tehneet, olisi voinut mahdollistaa vielä enemmänkin säästöjä. Olisi voitu saada siis parempiakin tuloksia kuin mitä nämä nyt ovat. Ja nyt puhutaan meidän ja virkamiesten henkilökunnan turvallisuudesta. Se on tietysti hyvin tärkeä asia, mutta ehkä tässä tätä kustannuserää on vähän liioiteltu kuitenkin. Nyt pitää nämäkin turvallisuusmenot perustella kunnolla. Ihan kun tässä nyt tehtäisiin suuri virhe, suuri arviointivirhe, jolla on suuria vaikutuksia. Ja myöskin kansalaisten pitäisi nähdä, että Euroopan parlamentin talousarvio olisi tasapainoisempi ja hyödyttäisi kaikkia. Kiitos. Thank you. Kiitos tästä Herra Benito, minuutti. Kiitos puhemies. Minun mielestäni tästä sä nyt on toimittu naurettavasti. Tässä ei ole riittävästi vakavuutta otettu huomioon Parlamentilla ei ole kovin paljon lainsäädännöllistä mahdollisuutta myöskään puuttua komission hankaluuksiin, komission haluttomuuteen välittää tietoja. Ja parlamenttiin täytyisi ottaa huomioon tämä Euroopan unionin valtava kriisi ja se, mitä jäsenvaltioita myös vaaditaan. Eiköhän tässä pitäisi myös omista toimielimistä ryhtyä myös karsimaan näitä kuluja bisnesluokassa lennetään ja sitten palveluita lisätään, mutta niitä myös ulkoistetaan. Parantaako se meidän lainsäädäntötyötämme? Parlamentin pitäisi myös toimia ainoastaan yhdessä paikassa, koska näiden eri rakennusten ylläpitäminen ja matkailu tässä Brysselin ja Strasbourgin välillä on, aiheuttaa valtaisat kustannukset. Minä toivoisin, että pikemminkin kannattaisi siirtää tämä vaikkapa johonkin muualle, vaikka jopa minun maahani. Sitten herra Rahovski, minuutti. Dámy a pánové, v jedné Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää ja kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä, mutta nyt haluaisin kuitenkin sanoa jotain, mitä täällä ei vielä ole sanottu tänään. Ehkä tähän mennessä kukaan ei ole vielä ymmärtänyt, mutta Euroopan parlamentin merkitys koko ajan kasvaa ja sen seurauksena meidän täytyy varmistaa tulevassa talousarviossa riittävät määrärahat turvallisuuteen, mutta lisäksi meidän on oltava joustavia, joita voimme toteuttaa ad hoc toimenpiteitä, kuten tänä vuonna on tehty. Tämä on yksi asia, jonka halusin erityisesti mainita. Ei ole kyse siitä, kuinka tehokasta on käyttää rahaa matkusteluun Brysselin ja Strasbourgin välillä. Luulen, että kyse on asiasta, joka meidän on vain hyväksyttävä. On kolme rakennusta, joissa täytyy varmistaa riittävä turvallisuus, jotta kaikki parlamentin työntekijät ovat turvassa. Ja jos me haluamme nyt puhua siitä, kuinka paljon me säästämme, voimme säästää rahaa ja sitten puhumme siitä, kuinka paljon näihin rakennuksiin käytetään. Ei siinä ehkä ole niin paljon järkeä. Menojen ja tulojen täytyy olla tasapainossa ja tärkeintä on se, kuinka tehokkaasti määrärahat käytetään ja meidän pitäisi tehokkaasti kaikkia se käyttää. Minuutti, herra Manika. Kiitos, puhemies. Hyvät kollegat, kun talousarviosta, talousarviota keskustellaan, niin eiköhän kannattaisi ottaa vain edellisen vuoden talousarvio käyttöön ja laittaa siihen inflaatiokerroin jos me joka vuosi keskustelemme talousarviosta uudemman kerran, niin sitten äm, ajaudumme siihen tilanteeseen, että käytämme varoja riittämättömästi. Inflaatio on ollut alhaisempaa kuin me oikeastaan arvioimmekaan silloin, kun viime talousarviota laadimme. Onko sitä, se otettu huomioon Hyvät kollegat, me totta kai pyrimme parantamaan myös tätäkin tilannetta ja toivon, että huomisen äänestyksen jälkeen todellakin otetaan huomioon tarkemmin se, mitä oikeasti tarvitaan. Meidän täytyy näyttää yleisölle se, että me mahdollisimman tehokkaasti varojamme käytämme. Thank you. Mr. Dorfman, one and a half minutes. Kiitoksia edustaja Dorfman puolitoista minuuttia. Kiitos. Äh, äh, puhemies. Minä haluaisin tietysti heti alkuun kiittää esittelijä ja että Minusta olemme saaneet aika vankan jämerän, jämärän tuloksen tämän tyyppisen toimielinen tulee menoarvioon tärkeät mieltä kahdelta tavalla. Ensinnäkin pitää antaa mielikuva kansalaiselle, että varoja käytetään fiksulla tavalla ja tässä on tietysti äh, monenlaisia mahdollisuuksia, esimerkiksi äh, äh, tätä kustannuksia karsia, vaikkapa valtuuskunnan matkoja ja näin poispäin, mitä kieliä tarvitaan, ketkä sinne matkoille oikeastaan lähtevät ja Tämä olisi aika helppo tapa säästää rahaa. Siis toisaalta taas sitten täytyy miettiä sitä, minkäla, miten laadukasta työtä me sitten tällä teemme. Ja se tietenkin edellyttää riittävää rahoitusta ja myöskin poliittisten puolueiden toiminnan rahoittamisen kautta. Onneksi se on kuitenkin onnistunut aika hyvin. Tässä on kyetty tätä parantamaan. Ajatellaan demokraattista keskustelua, demokraattista mielipiteen vaihtoa. Se kyetään varmistamaan näillä varoin. Minä voin rauhallisin, rauhallisin mielin tukea tätä tulemen arvioesitystä ja äänestä sen puolesta ja toivon, että niin tekevät muutkin. Kiitoksia. Kiitos teille. Sitten Catch the eye Herra Nytresku, minuutti arvoisa Kiitos puhemies. Tässä on kyse ennakkoarviosta vuodelle 2017. Tasapainoisesti olemme onnistuneet nyt ähm, käsittelemään tätä talousarviota ja on otettu huomioon avoimuuden lisääminen ja varojen parempi ja järkevämpi käyttö. Tämä, on, tämä vastaa siihen, miten kansalaiset ovat toivoneet ymmärtävänsä paremmin, miten parlamentti toimii ja miten varoja täällä käytetään. Tämä takaa mm, vahvan parlamentin, joka välittää tietoa kansalaisilleen siitä, miten se toimii. Parlamentin täytyy myös näkyä mm, Strasbourgin ja Brysselin ulkopuolella ja kansan eurokansanedustajien täytyy olla näkyvillä paikalla myös omassa maassansa. Ja näin e, ei voi ajatella, että ainoastaan sellaiset, että sellaiset maat, jotka ovat vähemmän kehittyneitä, jäisivät sitten vähemmälle huomiolle. Kiitos, herra Moreja. Kiitos, puhemies Nyt Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menosta varainhoitovuodeksi 2017 laittaa turvallisuuden ja kyberturvallisuuden ensisijalle kolmella, reilulla kolmella prosentilla tuo osuus kasvaa verrattuna 2016 varainhoitovuoteen. Ja 36 miljoonaa euroa on tarkoitus nyt investoida turvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen. Toivottavasti kuitenkin ensin arvioidaan parlamentin tarpeet ja riskit ja turvallisuustoimia ja niiden vaikutusta talousarvioon on jatkossakin arvioitava ja on huomioitava se, miten talousarvio kehittyy, jotta tämä on, kulut ovat mahdollisimman avoimia. Mrs. Nirieta. Kiitoksia. Sitten seuraava. Puhemies, kiitokset Taarandille kaikesta työstä ja tuesta. Haluaisin kiinnittää huomiota Irlannin tavoitteisiin ja siihen, että iirin kieli otetaan huomioon. Se on merkittävää. Meidän täytyy saada tämäkin kieli riittävästi edustetuksi ja tuoda se samalle tasolle kuin muut unionin viera, muut viralliset kielet. Tämä on merkittävä meidän identiteettimme kannalta ja myös se, miten se tässä talossa tunnustetaan Tähän on nyt ohjattu huomattava summa rahaa ja toivon, että rekrytointimenettely voidaan saada loppuun, jotta tätäkin kieltä voidaan tarjota ja näin voidaan Iirin kieltä täällä käyttää. Olen sen puolesta kovasti työtä tehnyt. Next speaker, Mr. Vigas. Kiitoksia. Tästä herra Viiga. Seuraavaksi. Eh, Registramos <clears throat> neste relatório a importância de sermos eficientes no uso dos recursos públicos. e. Niin, kiitos. Me tietenkin uneltamme sitä, että tässä peräänkuulutetaan avoimuutta ja tehokkuutta ja eh, että toimintoja virtaviivaistetaan eh, kuitenkaan syrjimättä ketään ja mitään toimintoja. Tietysti säästötoimet tulee kohdentaa tasapuolisesti. Tietysti turvatoimet ovat tärkeitä, mutta kyllä tässä nyt ollaan päätymässä vankilanomaisiin olosuhteisiin. Tietysti tätä kautta kenties parlamentti nostaa oman häntäänsä. Meillä yritetään tätä roolia imakoa nostaa. Entäpä sitten nämä kuljettajat, auton kuljettajat, jotka pyrkivät tänne henkilökunnan pariin? Sitten herra Talan esittelijä, loppukaneetti, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Tämä on ollut hyvä keskustelu ja tässä on kuultu kommentteja, jotka ovat nyt näyttäneet hyvää valoa tähän suuntaan. Tässä on eri poliittisia kantoja, poliittisia näkemyksiä tietysti eri maista. Toivon, että tästä löytyy yhteinen poliittinen tahto huomenna ja uskon tällaisen demokraattiseen lopputulokseen Loppukeskusteluja keskusteluja käydään jopa tämänkin yön aikana, jos jotain muutoksia ja parannuksia haluttaisiin vielä saada aikaan. Tässä on kyse kompromissista eri poliittisten ryhmien, henkilöiden ja ö, toimielintenkin kanssa ja olen tässä saanut aika montakin suurta persoonaa tavata mm, matkan varrella mm, Paljon tätä voidaan kritisoida ja tämä voidaan saattaa myös naurunalaiseksi, mutta tällainen teksti meillä on nyt olemassa ja huomenissa pitää tästä äänestää, joten äänestetään sitten ja katsotaan, miten äänestyksessä käy.